varapuheenjohtajan ja ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan edustajana komission puolesta komissaari Stylianides. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, hyvät parlamentin jäsenet. Jälleen kerran vakuuttaa EUn sitoutumista Georgian poliittisen assosioitumisen ja ekonomis taloudellisen integraation Euroopan unionin kanssa. EUn edustajilla on ollut hyviä vierailuja Georgiaan nyt marraskuussa ja me pidimme myös toisen assosiaatio neuvostomme 16.11. Brysselissä ja komission jäsenihan tulee matkustamaan huomenna Tbilisiin jatkamaan näitä korkean tason eh, sitoumuksia, joita olemme eh, noin kerran viikoittain nyt marraskuussa toteuttaneet. Assosiaationeuvosto tarkasteli EUn ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa tehtyjä edistyksiä. Sehän allekirjoitettiin kesäkuussa viime vuonna ja katsoi myös, mitä haasteita on yhä jäljellä Georgian tiellä. Kun katsoimme edistystä, ilolla panimme merkille EDCFta e hyvät edistykset ja Eurostatin raportit Georgian viennin kasvusta Euroopan unioniin, Georgian lähestymisen Eh, Euroopan standardeja ja edistymisen tällä alueella. Ja tärkeää on myös kertoa georgialaisille yrityksille, millaisia hyötyjä niille koituu EFTA-sopimuksesta. Sitten haasteisiin tarvitaan takuita rauhallisen poliittisen ympäristön ja ilmapiirin rakentamiseksi tarvitaan askelia, jotka menevät tähän suuntaan. Kaikissa kontakteissamme me painotimme sitä, että demokraattinen momentum täytyy pitää yllä ennen kaikkea ensi vuoden lokakuussa pidettäviä parlamenttivaaleja silmällä pitäen ja että me odotamme, että Georgia kunnioittaa täydellisesti eh, demokraattisten instituutioiden itsenäisyyttä eh, ja mukaan lukien perustuslakituomioistuin. Nämä instituutiot takaavat demokratian oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen ja ihmisoikeuksien toteutumisen Georgiassa tuleva eh, vaalikampanja tulee olemaan ensimmäinen assosiaatiosopimuksen eh, voimassaolon aikana järjestettävä. Me jaamme hallituksen eksplisiittisen tavoitteen järjestää vapaat ja järjestäytyneet vaalit ja eh, täysin tunnustamme niiden laillisuuden. Tässä mielessä tiedotusvälineiden vapaus on täysin perustavanlaatuisen tärkeää ja myös opposition medioiden täytyy voida toimia vapaasti. On myös tärkeää, että Georgia on edistynyt oikeusalan uudistusten toteuttamisessa. Ja vaikka Euroopan unioni ei arvioi yksittäisten oikeustapausten edistymistä. Me monitoroimme periaatteita, joita oikeuslaitos toteuttaa ja tätä sovelletaan niin kutsuttuihin korkean profiilin oikeustapauksiin. Esimerkiksi Losuts vastaan Rostaliti joissakin ennen oikeudenkäyntiä on pidätetty joitakin oppositioaktivisteja. Ja tähän tulemme kiinnittämään huomiota. Tulemme myös tukemaan Georgiaa sen ponnistuksissa uudistaa oikeuslaitosta ja vahvistaa sen itsenäisyyttä ja siten oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Ja äh, marraskuun assosiaationeuvostossa korkea edustaja Mogherini ilolla pani merkille Georgian edistysaskeleet viisumivapauden toteuttamisessa, jossa monet virstanpylvät on jo äh, saavutettu. Näitä ponnistuksia täytyy jatkaa lopullista päätöstä ei tässä kohtaa vielä voida ennakoida. Näemme kuitenkin positiivisia merkkejä edessä olevassa prosessissa. Kehitystä Abhaasian ja Etelä-Ossetian alueiden kehityksessä. Nämä olivat myös assosiaationeuvoston asialistalla ja kuten varapuheenjohtaja Mogherini sanoi, EU tukee Georgian maantieteellistä integriteettiä, jolla on tietysti kansainvälisesti tunnustetut rajatkin, ja Euroopan unioni on vakaasti sitoutunut rauhaan ja vakaaseen konfliktien ratkaisemiseen ja ö, tunnustamis politiikan jatkamiseen Georgiassa. EUn erityisedustaja Etelä-Kaukaasiassa ja Georgian kriisin kohdalla. Ja EUn puheenjohtajuus Geneven kansainvälisissä keskusteluissa ovat näkyviä osoituksia tästä sitoumuksesta. Näin EU on osoittanut arvostusta Georgian panokseen EUn johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin ja missioihin Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa, kuten myös EUn neuvonantomissioon Ukrainassa. Kiitoksia. Toi, odotan innolla teidän kommenttejanne tähän keskeiseen kysymykseen. Kiitos. Eh, thank you Mr. Commissioner. Kiitos, hyvä komissaari. No niin, eh, poliittisten ryhmien edustajista aloitetaan keskustelu. Ensimmäisenä EPPn puolesta ja, ja Menestecina kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulla on yksi muisto olen nähnyt kaksikin vallan kumousta Georgiassa, Karnatsin ja eh, jälkimmäisen eh, presidentin liittyvä vallankumous. Se on oikein hyvä, että nyt sitten on päästy eroon tästä vanhasta neuvostotaakasta. Kokonaanhan siitä ei eroon ihan helpolla päästä. Esimerkiksi Stalinin herättäminen henkin muistomerkkeen pystyttäminen hänelle on osoitus siitä, että eh, kriminalisointikin saattaa olla jonkinlainen taakka. Jokun aika sitten eh, Stalinia verrattiin Shakasviliin eh, erään henkilön taholta täällä parlamentissa. Ja puolueidenkin eh, väliset suhteet ovat taakka menneisyydestä. Ja tiedottamisen vapaus ja mielipiteen vapaus on perusarvo eh, demokraattisessa valtiossa, mutta jokin aika sitten kuulin eh, journalistin tarinan Tivilissä elää Stalinin lasten, lapsenlapsi, mutta viime joulukuussa hyväksyttiin assosiaatiosopimus Georgian kanssa ja se nimenomaan pohjautuu demokraattisten periaatteiden noudattamiseen, oikeusvaltioperiaatteiden toteutumiseen ja todellakin toivottavasti eh, Georgia on rohkea viemään läpi näitä kysymyksiä. Uh, Kiitos. Seuraavana SND-ryhmän puolesta Edustaja Viktor Postinar, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Pre- Kiitos, puhemies. Hyvä komissaari. Euroopan naapuruuspolitiikasta julkistettiin viime viikolla raportti ja sillä siihen halutaan vahvistaa EUn suhteita naapureihinsa. No tässä yhteydessä pitäisi myös itäistä naapuruus Äh, apua kehittää, varsinkin sellaisille maille, jotka ovat valmiita kehittämään yhteistyötään EUn suuntaan. Georgia on tältä kannalta etulinjassa. Meidän täytyy muistaa, kuinka tärkeä se on meille ja kuinka tärkeää on tukea sellaista maata, joka selkeästi osoittaa eurooppalaismyönteistä henkeä. Georgia on EUlle tärkeä kumppanit aloillaan, alueellaan ja, ja senpä takia sen jälkeen, kun assosiaatiosopimus on, allekirjoitettu, Georgia on selkeästi kehittynyt kehittynyt, varsinkin viisumi äh, vapaus äh, toimintasuunnitelman osalta. Toivottavasti seuraavassa raportissa voidaan tuoda esille kaikki ne edistysaskeleet, joita äh, Georgiassa on tehty ja se palkitaan sitten viisumivapailla järjestelyillä. Me emme voi ottaa maan vakautta itsestäänselvyytenä. Euroopan pitää tarjota kaikkia mahdollista apua edistysprosessissa, mutta se, siellä tarvitaan todellista uudistusta. Sen pitää pystyä pysymään riippumattomana autonomisena eh, maana eh, eikä eh, taipua Venäjän painostukselle. Ja sehän on allekirjoittanut nämä uudet sopimukset myös Abhaasian ja Itä-Osetian kanssa. Tähän samaan veto, hengenveton täytyy sanoa, että sen pitää osoittaa sisäinen vakautensa poliittisesti ja, ja poliittisten puolueiden kesken ja että sen vaalijärjestelmä toimii. Vaatimus EPPlle, älkää nyt sitten Georgiaa pitääkö pitäkö pelinappulana, koska tällä tavalla ei voida sitä auttaa, vaan meistä tulee sen vihollisia. Kiitos. Mulțumesc, domnul deputat. Kiitos, herra Postinaru. Seuraavana puheenvuoro ECRn edustajalle Rova Fotigalle. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Krimin laiton liittäminen Venäjään sai Georgiassa aikaan hyvin paljon huolta ja levottomuutta. Ja se liitti tuon maan vieläkin kiinteämmin meidän turvallisuus- ja puolustusrakenteeseemme. Georgiahan <coughs> also extremely active in our... osallistuu Naton nopean vastauksen aloitteeseen ja se on myös hyvin aktiivinen Malissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Ukrainassa ja haluaisin ylistää näitä ponnistuksia mutta on myös vähemmän onnistuneita tuloksia Georgian politiikasta. Erityisesti haluaisin mainita ilmaisuvapauden ja Stavitun tapauksen. Olen ollut pitkään Georgiassa ja seurannut tilannetta ja luotan siihen, että näillä alueilla saadaan aikaan muutoksia. Oppositiojohtajia on myös poliittisina vankeina Tbilisissä ja muualla. Ja todellakin toivon ja luotan siihen, että näillä alueilla saadaan aikaan suuria muutoksia ja kannatan voimakkaasti viisumivapautta Georgiassa. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavana Alden puolesta edustaja Javier Nart, kaksi minuuttia. Señor presidente. Kiitoksia puhemies. Koska olen Georgian ja Georgian kansan ystävä, haluan puhua vilpittömästi ja selkeästi. Silloin kun liiketoimet sekoitetaan politiikkaan, niin silloin siitä tulee liikepolitiikkaa ja silloin voidaan huomata, mitä tarkoittaa taloudellisten intressien Ivan Isvilin taloudellisten intressien sekoittuminen. Hän on Forbesin listan mukaan maailman 53. rikkain mies, ja se on kaksi kolmasosaa Georgian bruttokansantuotteesta, ja voimme myös nähdä, kuinka hallituksen jäseninä on seitsemän henkilöä turvallisuuspalvelujen johtama. Ja siellä yhä uudelleen on sana ex Ivan Isvilin pankin, entisen pankin työntekijöitä. Tämä on hyvin syöllisellä tavalla surullista. Puhutaan politiikasta ja puhutaan liiketoimista samaan hengenvetoon. Siellä ei ole vapautta eikä demokratiaa, jos ei ole ilmaisuvapautta eikä oikeuslaitoksen itsenäisyyttä. Haluaisin mainita Rustavin tapauksen ja sanoa meidän georgialaisille velillemme ja ystävillemme, että tämä on uskottavuustesti Georgialle teidän täytyy toimia, teidän täytyy antaa oikeuslaitoksen toimia. Me tiedämme, että Georgiassa on saatu aikaan hyvin positiivisia edistysaskelia, mutta vielä puuttuu jotain niinkin perustavanlaatuista kuin oikeuslaitoksen uskottavuus ja itsenäisyys, kuten myös lehdistön vapaus. Täällä haluan puhua myös meistä jos me haluamme auttaa näiden asioiden edistämistä, silloin me voimme ratkaista kuten Black sea Beijingin julkilausumassa ratkaistiin, pyytäisimme Ukrainaa, Moldovan tasavaltaa ja Georgiaa, että ne loisivat monikansallisen äh, monikansalliset joukot. Olemmeko me hulluja? Emmekö me ymmärrä, mitä Georgian vaikea tasapaino tarkoittaa? Olemmeko huolissamme vain itsestämme? Meidän täytyy olla varovaisia ja realistisia, sillä aivan taatusti tuo raportoija, joka teki tuon raportin Georgialla, jos on ongelmia, niin se ei varmasti tule eh, lähtemään pois rauhanomaiselta tieltä. Kiitos. Nyt QE NGL edustaja Miroslav Ransdorf, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Georgian infrastruktuuri on tuhottu, sen teollisuus myöskin on pitkälti tuhoutunut. Vain 11 prosenttia se muodostaa Kaukasuksen alueen eh, BKT. Se on kuitenkin eh, merkitykseltään merkittävä ja sillä on suurta potentiaalia myöskin energiapoliittisesti. Se eh, vie esimerkiksi sähkö. Ja katsoisin, että nyt on korkea aika sopia jonkinlaisesta Marshallin avusta Kaukasuksen alueelle, joka mahdollistaisi sovinnollisen kehityksen. Georgiassa on ollut todella merkittäviä henkilöitä, mutta nyt nykyisellä maa on köyhyydessä ja kurjuudessa. Eli Kulttuurisesti nämä tämän alueen maat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja niillä on suurta potentiaalia, joka tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin. Ja on hyvinkin mahdollista, että itäiset eh, kumppanuussuhteet saadaan hoitamaan hyvin, mutta se on ongelmallista, jos Ukrainan, valko ja Moldavan kanssa emme onnistu näissä kysymyksissä. Ja kaukasuksen alue on tärkeä ja on tärkeää, että kiinnitämme huomiota sen kehitykseen. Slavets Ransdorf. Kiitos, herra Ransdorf. Teille on kysymys. Hyväksyttekö sinisen kortin? Pane, pane předsedající, samozřejmě akceptuji modrou kartu. Hyväksyn tämän sinisen kortin. Pone pirmininkė, kollega, ačiū už, kad se atsakyti. Kiitos puhemies. Kiitos kollega, että hyväksyit kysymykseni. Olen samaa mieltä, että infrastruktuurit ja energiasektori ovat tärkeitä Georgialle ja toivotamme onnea Georgialle. Olen Georgian ystävä kuitenkin. Georgia on ottamassa etäisyyttä Neuvostoliitto-ajan perinnöstä, mutta kuitenkin viime vuosina ne ovat pystyneet monia monimointeja Stalinille henkilö, joka on suorittanut kansanmurhia, jossa on kuullut miljoonia ihmisiä lapsia, naisia ja miehiä, koska he eivät halunneet tulla osaksi tai Neuvostoliiton orjiksi. Ja tässä näet tällaisen monumentin, ja minä tulen aina mainitsemaan tämän, kun puhutaan näistä aiheista. Sitten vastaus. Si myslím, že otázka e, semí. Uskon, että tämä kysymys kyllä kuuluu tämän päivän aiheeseen. Minä en sanonut, että minun poliittinen esimerkkini on esimerkiksi Stalin, Stalin vaan Saakasvili sanoi, että nämä Berea ja Stalin olivat esimerkkejä, joita pitäisi seurata. Minä en sanonut, minun maani oli Stalinin paineen alla ja näin joudumme muuttamaan kehityksen suuntaamme toisen maailmansodan jälkeen, mutta Tämä on toinen asia. Uskon, että tämä kuuluu historioitsijoille eikä parlamentin jäsenille. Accept next blue card from... Hyväksyttekö seuraavaisen kortin edustaja Polchakilta? Yes. Mr. Polchak, Olkaa hyvä, Polchak. Děkuji, pane poslanče, že jste akceptoval moji eh, kartu. Já jsem se zájmem... Kiitoksia, että hyväksyitte sinisen kortin. Kuuntelin mielenkiinnolla sanojanne. Tämä kuulosti hyvältä, mutta jos peräänkuulutatte Georgialle jonkinlaista Marshall-suunnitelmaa tai Kaukosuksen alueelle, eikö tämä merkitsisi sitä, että tilanne olisi samankaltainen kuin silloin, kun Neuvostoliitto kiesi Tsekoslovakia hyötymästä Marshall-avusta. Ja uvedu jeden příklad, který... 45 Marshall-suunnitelmaan liittyvät liittynyt tilanne oli varsin erilainen. Silloin ilmapiiri oli hyvin kärjistynyt, politisoitunut, kun sitten vuonna 1947 Tsekoslovakia kärsi valtaisesta kuivuudesta ja se iski maan talouteen. Silloin puuttui ruokaa ja oli vain kaksi maata, jotka tarjosivat äh, apua Tsekoslovakialle ja lähettivät viljaa. Näihin, tähän apuun liittyi kyllä tiukat ehdot. Ja ainoa maa, joka ei pyytänyt ehtoja, oli Kanada. Kiitoksia. Seuraavaksi vihreiden edustaja Heidi Hautala. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia kovasti puhemies. Huolimatta kaikista puutoksista ja haasteista Georgiassa, Georgiassa uskon, että se on yksi itäisen kumppanin maa, joka osoittaa, että se on hyvin sitoutunut Euroopan tulevaisuuteen. Viisi vuotta sitten minä itse, no en olisi uskonut, että eräänä päivänä en voisi olla ajattelematta, että erään päivänä tämä maa itse asiassa saattaa tulla EU-jäseneksi totta kai tuolla nyt oli vielä kaukana, mutta mielestäni valtio tekee suuria ponnisteluja ja meidän pitää tukea sen eurooppalaista valintaa, sillä kuten me tiedämme, Venäjän pitkä varjo heittä on jokaisen itäisen kumppanin yllä, itäisen maan yllä verrattuna aikaisempaan järjestelmään, niin uudistukset ovat jatkuneet, on ollut tuloksia. Lisäksi uskon, että huolimatta tietyistä puutteista Oikeusuudistus oikeusreformi on jatkunut ja meidän pitääkin kiinnittää huomiota rustavi juttuun ja näyttää, että olemme hyvin vankkoja ja kovia, mitä tulee medianvapauksiin ja samalla mitä tulee oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen. Meillä on toivoa ja hyviä merkkejä kuitenkin siitä, että perustuslakituomioistuin on jopa tässäkin tapauksessa osoittanut mittavaa riippumattomuutta kohti poliittista painetta. Tätä pitää tukea. Lisäksi me Euroopan parlamenttina meillä on valtava tehtävä ja tukea Georgiaa ja muita itäisiä kumppaneita, jotta niistä tulisi osa meidän yhteisömme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Heidi Hautala, nyt ENF-ryhmän eh, e puolesta edustaja Shamonik Schaffhauser. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Cher collègue, euh, Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, puhuisin hiukan geopoliittisemmin tästä asiasta. Olemme siirtymässä yksinapaista maasta, jossa amerikkalaiset johtivat kaksinapaiseen maailmaan. Kiina nykyään on toiseksi suurin talousmahti ja tämä koskee myös ostovoimaa. Jotta voi säilyttää vaikutusvaltaansa, USA tarvitsee Eurooppa. Äh, Tanskan sopimus liittyy tähän kysymykseen. He tarvitsevat, tarvitsevat ennen kaikkea sitä, että Eurooppa hajoaa kahteen ja ettei olisi moninapaista maailmaa eikä mitään euroasialaista liitto, liittoutumaa. Kaikki Euroopan komission politiikka, politiikka ja tässä nyt puhuu alsassilainen henkilö, jos siis tämä politiikka, joka koostuisi, jos olisi tällaista eurooppalaista politiikkaa, rakennettaisiin siltoja kahden kulttuurin välillä – kuten ger- germaaninen ja ranskalainen kulttuuri, just tämmöinen mahdollisesti eurooppalaistumisen, sitten länsimainen kulttuuri ja eh, eh, itäinen kulttuuri se siis Venäjän kanssa. Tätä kautta voitaisiin rakentaa suuri eurooppalainen moninapainen kokonaisuus. Te ette halua tätä, te kieltäydytte tästä, te haluatte kaikki maat, on kyse sitten Serbiasta, Moldaviasta, Georgiasta tai Ukrainasta kaikkien pitäisi valita vain sellainen politiikka, joka on Euroopan ja vasta sitten petätte Euroopan ja teidät tullaan tästä vielä tuomitsemaan. Kiitoksia kovasti, edustaja. Nyt sitten sitoutuvat on edustaja Georgios Epideossa. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies EU pitää Georgiaa itäisen kumppanuuden politiikan eturintamassa ja tuemme maan integriteettiä, koskemattomuutta, suhteessa separatistiseen politiikan Abhasiassa ja Kaukaisessa. Tässä täytyy kuitenkin toimia oikealla tavalla, ei niin, että käännytään Venäjää vastaan. Venäjä on edelleen EUn strateginen kumppani ja erityisesti nyt, kun venäläisten apua tarvitaan ISISiä torjuttaessa. Meidän on käytävä avointa vuoropuhelua, tehtävä yhteistyötä Venäjän kanssa, varsinkin kun otetaan nykytilanne huomioon. Jos katsomme ja haluamme tukea Georgiaa demokratian tiellä. Meidän on toimittava näin. Monet virheet ovat johtaneet siihen, että jouduimme kokemaan Pariisin strategian. Tarvitaan käytännönläheisempää uudenlaista politiikkaa. Kiitos nyt edustaja Mihail Keeler, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä panie przewodniczący! Olen tyytyväinen siinä, että täällä kannatetaan Euroopan lippua. Georgia on meille tärkeä kumppani. Georgian kansalaiset ovat meille tärkeitä eurooppalaisina, koska he katsovat Eurooppaan ja tekevät kanssamme yhteistyötä. Me haluamme nähdä heidät meidän järjestelmässämme, meidän talousalueessamme koska näin vakauden alue kasvaa. Mutta tähän liittyy ehtoja. Me odotamme, että kansalais- ja ihmisoikeuksista pidetään kiinni, oikeusvaltioperiaate toteutuu ja demokratia on moninaista. Ja tätä odottavat myös georgialaiset. Tarvitaan uudistuksia, joita puolueiden ja poliitikkojen täytyy toteuttaa entistä paremmin. En ole georgialainen, en italialainen, mutta suhtaudun silti politiikkaan intohimoisesti. On kuitenkin väärin, jos suhtaudutaan liian intohimoisesti ja tuhotaan toimintaa. Lähdetään tuhoisalle vallan tielle. Eikä voida toteuttaa kaikkia perustuslaillisia vaatimuksia. Olisi tärkeää, että maa voi päästä eteenpäin myös eurooppalaisella tavalla ilman holhousta, jota Venäjä naapurina voi harjoittaa. Tämä on tärkeää, jotta yhteiskunta Georgiassa puhaltaa yhteen hiileen. Näin meillä voi olla yhteinen unelma. Äh, danke. Kiitoksia. Edustaja Gäller, pidän humorintajustanne tähän sivuhomotuksena. No niin. Seuraavaksi edustaja Maninkins. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti komission jäsen, puhemies, kollegat. Tänä vuonna on kuluneeksi 23 vuotta siitä, kun EU ja Georgian tasavalta ovat virallisesti tehneet diplomaattiset suhteet, keskinäiset suhteet ovat aina olleet suuntautuneet kohti dialogia ja kumppanuutta. Viime vuonna allekirjoitettiin EU-Georgian sopimus ja siihen sisältyi myös pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue. Siin, näin päästiin taloudellisiin uudistuksiin ja näin ollen nämä sopimukset tarjoavat impetusta, jotta Georgia kehittyy entistä enemmän viisumivapautumisdialogin edistys kuitenkin, sitä voitaisiin nopeuttaa. Georgia on mennyt eteenpäin, jos otetaan sitä, miten se on pannut täytäntöön tarvittavat uudistukset, ja paljon enemmänkin kuin Moldova ja Ukraina kuitenkin. Tällä aikaisemmalla on jo viisumivapausjärjestelmä, korruption torjunta, erityisesti sen myötä, että luodaan korruption vastainen yksikkö tammikuussa 2015, sitä tarvitaan, että voidaan torjua järjestäytyneessä rikollisuutta, rahanpesua ja ihmiskauppaa. Tarvitaan siis progressiivisia lakia, jotka liittyy valtion virkamiehiin. Kaikki tämä ja moni muukin osoittaa, että Georgia on enemmän kuin valmis saamaan tämän vuoropuhelun päätöksen. Kollegat, kuten korkea edustaja on kertonut, tämä valtio kehittelee omia suhteitaan EU-hun, mutta lisäksi se toimii myös alueellisena välittäjänä Etelä-Kaukasian alueella. Se kunnioittaa moderneja demokraattisia arvoja ja sillä on historiallisia perinteitä ja tapoja ja siellä Georgian ortodoksikirkon rooli on erityisen tärkeä, erityisesti patriarkka Ilja toinen. Tämä on tämän päivän Georgiaa. Tämän takia minähän olen parlamentin esittelijä Georgian asioissa ja olen hyvin kiinnostunut siitä, että EU-Georgia suhteita viedään eteenpäin. Sen takia haluaisin huomauttaa, että jos nyt on naapuri, jonka kanssa EU voisi rakentaa vieläkin voimakkaammat suhteet, niin se on Georgian tasavalta. Kiitoksia. Paldies. Kiitoksia. Nyt äh, edustaja Karim, minuutti, olkaa hyvä. Uh, having just... Puhemies, parlamentin nimissä johdin ensimmäistä assosiaatiovaltuuskunta kokousta georgialaisten kumppaneiden kanssa, niin haluan alussa kiittää georgialaisia virkaveljämme ja kaikkia kollegoja, jotka olivat aktiivisina mukana koko kokouksen ajan, jotka meillä siellä oli. Tämä oli varsin haastava virkamatka monin keinoin, mutta uskon, että saavutimme yhden asian, nimittäin pystymme siirtämään suhteemme puoluepoliittisista kytköksistä aitoon parlamentaariseen tasoon saakka ja varmasti teemme hyvän palveluksen itsellemme, jos tulevissa päätöslauselmissa tukeudumme tähän loppulausumaan, jonka pystymme saamaan aikaan. Kiitän tästä vapakauppasopimuksen. Nyt seuraavassa vaiheessa tietysti täytyy poistaa viisumipakkoon, mitä tulee georgialaisiin. Tämä on heidän unelmansa, mitä tulee lähitulevaisuuteen. Tähän liittyy venäläinen kulma, näkökulma ja se lähettää varsin vahvan signaalin Abhaasian ja Etelä-Ossetian kansalaiset, heidän pitää tähän investoida myös. Meillä on tietenkin vaalit tulossa siellä varsin pian ja siksi onkin olennaisen tärkeää, että Georgia osoittaa sitoumuksensa eurooppalaisiin arvoihin ja se näkyy parhaiten niin, että he varmistavat tiedotusvälineiden vapauden. Ää... Äh. Kiitos. Edustaja Karim. Seuraavana Tamas Meserich. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos komission jäsen tästä hyvin optimistisesta tiivistelmästä ja poliittisesta kehityksestä Georgiassa. Teidän arvio on hyvin oikeutettu näistä viimeisistä tapahtumista Georgia on saanut aika valtavasta edistystä sen jälkeen, kun se tuli taas itsenäiseksi, ja niin kuin kollegani että oikeutetustikin, niin no, siellä on käyty perustuslainen muutos rauhanomaisesti ja hallituksen muutos. Se ei ole helppo tehtävä. Monet maat voivat olla ylpeitä siitä, mitä Georgia on tehnyt. Kuitenkin minun pitää huomata, että poliittinen vakaus ei ikinä ole itsestäänselvyys. Aktiivisesti pitää työstää poliittisen vakauden saavuttaminen koko ajan. Ja tähän kuulumme se, että kunnitetaan poliittista oppis, jota legitiiminä vastustajana, mikä on sinne kun on demokratialle. Ja samaten opposition pitää ymmärtää tämä ja tehdä töitä sen eteen, että muutosta tulee demokratian puitteissa. Lisäksi halusin vielä sanoa, että viime Lokakuussa osoitettiin, tai, että on 12 prosentin tuki avoimesti Venäjää kannattaville puolelle. Georgiassa tämä on vaara, jota pitää välttää. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Andrei Plenkovic. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, gospodine predsjedavajući. Kiitoksia, puhemies Czarnecki. Georgia on yksi EUn prioriteeteista sen naapuruspolitiikassa ja se on osoittanut, että se on sitoutunut lähtemään uudistusten tielle. Vallankumouksen jälkeen maa on muuttunut venäjämielisestä neuvostovaikutteisesta maasta selvästi Euroopan mieliseksi maaksi, mutta tästä on valitettavasti maksettu varsin korkea hinta. Ossetia ja Abhasia, niiden irrottautuminen ja Venäjän energiapoliittiset toimet ovat tästä hintana, mutta on katsottava myös minkälaista painostusta oppositiota vastaan harjoitetaan. Ihmisiä on pidätetty tuomiovaltaan, on harjoitettu tietynlaista valintaa, vain tietyt henkilöt on valittu sinne. Ja tiedotusvälineiden vapaus on äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan todella taata oikeudenmukainen vaalikampanja. Toivottavasti maa käyttää täysimääräisesti sen suurta kapasiteettia hyväkseen. Olemme kuulleet pääministeriä ja oikeusministeriä hiljattain. He puhuivat meille ja toivottavasti he pääsevät eteenpäin, edistävät poliittista vuoropuhelua ja toivottavasti pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ja sosiaalisopimus pääsevät myös eteenpäin ja viisumikysymyksissäkin päästään eteenpäin niin, että Georgia voi lähentää Eurooppaa entisestään. Kati. Kiitos. Seuraavana Kati Piri. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Georgia... Kiitoksia puhemies. Georgia monin tavoin on menestystarina. Se on ainoa maa tällä alueella, joka onnistuu rauhanomaisen siirtymän yhdestä hallituksesta toiseen toimittiin vaalien kautta eikä kadulla. Se on yksi itäisen kumppanuuden maista, jotka on todennut, että he ovat läheisemmät suhteet eu kanssa. Assosiaatiosopimus on tämän kaiken pohjalla. Suhteet perustuvat arvoille. Oikeusvaltio, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, medianvapaus ovat ydinarvoja. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että jos näyttäisi siltä, että poliittisesti pyritään vaikuttamaan vapaaseen lehdistöön tai oikeusjärjestelmään, niin sitä pitää välttää ehdottomasti. Rustavi tapausta olisi pitänyt hoitaa eri tavalla, mutta on myös huolestuttavaa, miten entinen presidentti Saakasvili yritti eh, välineellistää tämän tapauksen saadakseen aikaan levottomuutta, ja se on kyllä viimeinen asia, mitä siellä tällä hetkellä kaivataan. Georgian täytyy toteuttaa reformeja lisäksi. On niin paljon epävakautta maan ympärillä, että sillä ei ole varaa syvällisiin sisäisiin eh, jakaumiin. Uhat ovat ulkoisia. Kolme vuotta demokraattisen hallituksen muutoksen jälkeen on korkea aika sille, että poliittiset voimat maassa yhdistyisivät. Tärkeä konkreettinen tulos EUn Georgian yhteistyöstä voisi olla se, että poistetaan viisumipakko Georgian kansalaisilta. Tämä voisi tulla uhana, uhan alle, jos tällainen epäterve poliittinen kilpailutilanne jatkuu maassa. On, onko Georgiassa, Georgiassa vielä ongelma? Kyllähän niitä on. Mainitsin tässä muutaman voittaja ottaa kaiken, mentaliteetti on edelläkin valla. Kaikkein vaikutusvaltaisin poliittinen toimija ei ole vastuussa kenellekään. Radikaaliset ryhmät, niitä syntyy jatkuvasti uudestaan ja kukaan ei kuitenkaan tiedä, kukaan niitä oikein rahoittaa. Kuitenkin on luottavainen sen suhteen, että jos aidolla tavalla kaikki poliittiset voimat maassa pyrkivät viemään loppuun aikaisemmin aloitetut reformit ja tämä voi jatkua ja kansalaiset pian voivat hyötyä läheisemmästä EU-yhteistyöstä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kozloska Rajevic. Olkaa hyvä. E, dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni... Kiitos mies, arvon kollegat. Georgia on nopeammin kehittyvä maa sen naapurustossa, jos ajatellaan demokraattisia arvoja ja poliittista pluralismia. Sen rankkaus on hyvin korkea, jos ajatellaan medianvapauksia, hallinnon laatua ja kansalaisten oikeuksia. Lisäksi pitää myös paikkansa, että pro-eurooppalaiset ja pro-demokraattiset poliittiset puolueet kokevat uhkausta populistien puolelta. Pääasiassa tämä on johtavan eliitin vika. Heidän pitää olla kuuntelematta tätä populismia. Ihmiset vastustavat myös brutaaleja keinoja, joita käytetään poliittisia vastustajia vastaan ja mediaa vastaan. Ja mitä tulee Abkhazian ja Etelä-Ossetiaan, Georgian poliisi on esittänyt huolenaiheita siitä, että voiko se pitää yllä tätä tai pysyä tämän nopean talouskasvun vauhdissa. Mitä tulee viisumivapautusjärjestelmään, tämä järjestelmä hyödyttäisi molempia osapuolia ainoastaan poliittisesti, vaan myös taloudellisesti. Lisäksi sen myötä hyötyisimme enemmän Bolonian prosessista. Georgia, jos olla läsnä medioissa se pitäisi myös vahvistaa julkisia suhteitaan. Tämän myötä venäläinen propaganda ei olisi enää niin tehokasta, joten meidän pitäisi tukea mediakoulutusta, mutta tarjota myös tietoja, jotta julkinen mielipide tai, julki, tai itse ihmiset saavat käsissä tietoa. Joten kysymys teille komission jäsen, mikä on nykyedistyksen tila, jos ajatellaan viisumivapautusvuoropuhelua? voimme odottaa, että nämä neuvottelut päättyvät pian? Kiitos. Uh, now it's time for... Nyt äh, siirrymme menettelynimän puhujalistaa. Ensimmäisenä ministeri Edward Kukan, olkaa hyvä. Thank you very much. In the context Kiitokset Tämänhetkisessä naapuruspolitiikan yhteydessä haluan tehdä selväksi, että ne maat, jotka haluavat syventää suhteitaan EU-hun, niitä pitää täysin tukea. Samanaikaisesti pitää tehdä selväksi, että näiden maiden täytyy täyttää tietyt standardit. Georgia on yksin maista, jotka ovat osoittaneet päättäväisyyttä e, sosiaalisen ja talousin tavoin ja meidän pitäisi tukea maata, jotta se voi kehittää suhteita EUn kanssa. Ja samalla kun se puolustaa alueesta koskemattomuuttaan, esimerkiksi meidän pitäisi edetä energiamarkkinaintegraatiokysymyksessä ja saada aikaan energiayhteisö. Kuitenkin haluaisin kehottaa Georgian poliittisia johtajia – tappelemaan kamppailunsa parlamentissa eikä oikeustuomioistuimessa. Tarvitaan selkeät rajat demokraattisille prosesseille ja oikeusvaltioperiaatteille. Kiitos. Ähm. Kiitos. Seuraavaksi Notis Marjas, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Suhteet EUn ja Georgian välillä ovat erityisen tärkeät koska tämä on tärkeä turvallisuustekijä Kaukasuksen alueelle. Georgia on itäisen kumppanuuden aivan eturintamassa ja tätä kautta pyritään myös vahvistamaan taloussuhteita näiden maiden kanssa, erityisesti Georgian kanssa. Energia, toimitusvarmuus on tärkeää ja suhteiden pitää olla sellaista, että ne hyödyttävät kumpaakin osapuolta. Tietyt osapuolet eivät kuitenkaan saisi käyttää itäistä kumppanuutta väärällä tavalla hyödykseen vaikuttaakseen Georgian sisäpolitiikkaan, vaan Georgian pitää pystyä itse päättämään omasta politiikastaan kunnioittaen oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Ainoastaan tällä tavoin Georgian poliittinen tilanne voi kehittyä myönteisesti. Vuonna 2016 järjestetään vaalit. Ja silloin vastustajien oikeuksista on pidettävä kiinni, opposition myös. Kiitos. Nyt edustaja Johan Jutsuk. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Грузия... Kiitos puhemies, kollegat. Georgia on maa, jolla on rikas historia ja kulttuuri, ei ole epäilystäkään siitä, että se on osa eurooppalaista historiaa. Ja vuosi sitten siellä juhlittiin sitä, että oli allekirjoitettu assosiaatiosopimus. 69 prosenttia väestöstä tuki tätä sopimusta. Lisäksi on myös konsensus siitä, että maan ja kun oli NATO monta vuotta, Georgia oli osa Neuvostoliittoa ja nyt. Se etsii eurooppalaista identiteettiä. Minä olen entisestä sosialistimaasta, joten olen ymmärtänyt, että haasteet, joita nuoret georgialaiset kohtaavat ja joita nuoret demokratia kohtaa, osoittaa, että tilanne on syötämätön. Meidän pitää kuitenkin vaatia, että kaikki osapuolet kunnioittavat oikeusvaltioperatetta ja mediavapautta. Georgiaa tarvitsee jatkuvaa tukeamme, jotta se jatkaa Euroopassa täällä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kiltsuk. Siis nyt Tolčar, olkaa hyvä. Hvala za besedo. Torej, veliko smo slišali pozitivnih. Puhemies, olemme kuulleet paljon myönteisiä sanoja tämän päivän Georgiasta. Kuitenkin Kysymys on jäljellä. Mikä on oikein tässä realistista? Ja tiedot, joita meillä on, ovat tärkeitä. Meidän pitää pystyä mittaamaan edistystä, miten edistys vaikuttaa, mitä kriteerejä käytetään. Ja tämän takia pyysin puheenvuoroa. Minä uskon, että on tärkeää, että komissio ja parlamentti tekevät yhteistyötä Euroopan Euroopan, Euroopan neuvoston kanssa. Euroopan neuvostolla on erittäin tärkeä rooli, kun arvioidaan ihmisoikeustilannetta, oikeuslaitosta, demokratian tilaa, median vapautta, ilmaisuvapautta. Ja joskus uskon, että olisi todella välttämätöntä, että komissio ja Euroopan neuvosto harjoittaisivat läheisempää yhteistyötä näissä kysymyksissä, koska Euroopan neuvostolla on jo tiettyjä standardeja ihmisoikeuskysymyksissä. Kiitos. Pala. Poslanec. Kiitos, edustaja Soltes. Nyt edustaja Polčak. Laspika. Viimeinen puhuja. Předsedo, za udělení slova. Když v roce... Kiitos puhemies. Kun vuonna 2012 vaalitulos oli se, mikä oli, ja Shakasvili välitti vallan eteenpäin. Tämä oli hieno tulos. Georgia osoitti olevansa siirtymävaiheessa. Sillä on valtavaa energiapotentiaalia, mutta se on alueella todella strateginen kumppani Euroopalle. On hienoa, että maassa on tehty uudistuksia. Ja uudistuksia pitää pontavasti jatkaa. Tarvitaan poliittista painostusta ja jos Georgia tässä selviää, niin sydämemme on avoinna heille. Kiitos edustaja Polchak. Nyt Euroopan komission puolesta komission jäsen Kristos Dionides, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kuten jo sanoin avauspuheenvuorossani, valvomme läheisesti sitä, että yhteiset periaatteemme kunnitetaanko niitä. Ja totta kai me teemme tämän kumppaneina yhdessä Georgian kanssa. Vakaumuksenamme on, että se, että kun vahvistetaan, että tässä vahvistetaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja samalla varmistetaan avoin, vauras ja vakaa Georgia. Niiden pitää olla meidän yhteisissä intresseissä meidän tavoitteiden. Tämä on samansuuntaista niiden periaatteiden kanssa, joista sovittiin ENP eli Elvana Purusto-ohjelmaa tarkistuksen myötä Mogherini paikalla ja hän sai rohkaisua tästä rakennavasta sävystä, jota esitti, esittivät Georgian poliittinen johto. Hän tunnusti tarpeen keskittyä edelleenkin uudistuksiin. Pitäisi luoda turvallinen tila kampanjoinnille ennen ensi vuoden parlamenttivaaleja. Nyt pari sanaa viisumivapautuskysymyksistä. Sain kysymyksen tästä. Viisumivapausprosessi on meneillään ja se perustuu siihen, että miten arvioidaan syyskuun, lokakuun toimia. Ja tässä käytetään tietoja, joita Georgian viranomaiset ovat tarjonneet. Ne raportoivat tilanteesta syys- joulukuussa eli ensi kuussa. Sitten antaa loppuraportti ja sen jälkeen komission tilanteessa, jossa se voi esitellä lainsäädäntöehdotuksen, joiden myötä viisumivelvoitteet voidaan vetää pois. Sitten päätös on Euroopan parlamentilla ja neuvostolla tehtävänään. Ja sitten aikanaan, no en tiedä milloin, niin täällä tämä päätös sitten pitää tehdä. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että eu georgia sopimus on konkreettinen tapa aktivoida meidän suhteellemme täysi potentiaali. Fokus tässä on, että tuetaan näitä avainasemassa olevia uudistuksia. Tämä on olennaista. Talouden toipuminen ja kasvu on tärkeää ja pitää pohtia myös liikenne, energia- ja ympäristösektorin uudistamista. Totta kai kaikki tämä tehdään optimistisella tavalla siksi, että me uskomme tähän toimintapaan. Kiitoksia. Kiitos, kiitos komission jäsen.